Uh, dear colleagues. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tämä on nyt hyvin hiljaista puheenjohtajuutta, sillä minun pitäisi pikemminkin sairaalassa kuin täällä kanssanne, sillä jotain on nyt vielä kurkkunia keuhkojeni kanssa, mutta olen valmistautunut henkisesti ja psykologisesti puoli vuotta tällaista tilannetta varten, joten on mahdotonta olla olematta kanssanne täällä. Eli äänestys on nyt hiljainen, tarvitsemme paljon aikaa, koska jotkut kompromissit ovat hyvin lähellä toisiaan ja ne ovat kilpailevia kompromisseja myös. Ja meillä on aikaa puoli yhteen. Eli ihan rauhassa asteittain ehkäpä siinä puolivälissä viiden minuutin tauko minun terveydentilani takia. Olen pahoillani. Eli koe äänestys tähän alkuun. I open the vote. Äänestys alkaa. Please vote. Äänestys alkaa. Okei, okay, it works. Toimii. Äänestys päättyy. Yes. No question and the answer is quite clear. Ei kysymysten vastaus on selvä. Kaikki ovat optimisteja, lähes kaikki. No niin. Ensimmäinen äänestys. Euroopan parlamentin asetus sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta. Edustaja Maria Spirakki on valmistelija. Neljä tarkistusta, jotka ovat identtiset. Äänestämme niistä ja koneäänestyksenä alusta asti. Eli koneäänestys. Neljä tarkistusta yhdessä äänestys alkaa. One SNG too many. Ma, uh, one SND too many. Yksi SND liikaa. <coughs> one okay. SND. Now is okay. On ok. Äänestys päättyy. Kiitos. Accepted. Hyväksytty. Eli ystävät, tämä tarkoittaa sitä, että tämä on hyvin tärkeää että me kaikki ymmärrämme tämän samalla tapaa. Päätöksemme tarkoittaa sitä, että hylätään komission ehdotus. Jos haluamme hyväksyä tämän hylkäyksen, ehdotuksen hylkäyksen pitäisi äänestää loppu äänestyksessä, nimenhuutoäänestyksessä kyllä. Tällä hyväksytään hylkäämisemme, jos äänestämme, eli jos äänestetään ei, niin tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään kantaa. Tämä on siis poliittinen ero, kuten tiedätte. Poliittinen ero, jos sanotaan, että hylätään, äänestetään kyllä nyt, tai sitten sanotaan, että ei kantaa ollenkaan. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että me päätimme hylätä. Meidän kantamme on yksinkertainen hylkäys. Hylätään koko komission ehdotus. Vastustetaan sitä. Selvä. Sitten seuraava teksti Maria Spirakilta. Tämä on direktiivi liittyvä samantyyppisistä kysymyksistä neljä tarkistusta. Tänään alkuun äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Tämä tarkoittaa sitä, että loppuäänestys täysin samalla tapaa. Eli hylkäys äänestetään loppuäänestyksessä kyllä. Ei kantaa äänestetään ei. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli hylkäämme komission ajatuksen eteenpäin. Mietintö Jose Blanco Lopesilta. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen. Tähän alkuun kompromissi 1a. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1b. Äänestys alkaa koneäänestyksenä. And I close the vote. Äänestys A, ei vaan yksi EPP liikaa. Okay. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sivulle 14. 22 tarkistus. No, annan teille aikaa itse tarkistuksen 22. Minulla se on sivu 14. Ei välttämättä sama sivu teillä, mutta kutakuinkin lähes 14. Tarkistus 22. Who is, who is in favor? Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 22. Äänestys päättyy. Rejected. Hylätty. 81. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli pitäisi tarkistaa lähes kaikki. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Pari sivua eteenpäin. Tarkistus 369 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 370 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 370. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme identtistä tarkistusta. 4, 8, 1, 3, 3, 3. Puolesta vastaan. Ah, sorry, sorry, sorry, sorry. Pahoittelut. 3, 81 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 81. 381. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 382 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme tarkistusta, neljä, neljä yksi kahdeksan, yksi 419 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 431 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava sivu. neljä viisi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No tarkistetaan. Nel, neljä viisi kolme Äänsys päättyy. hylätty. Kolme tarkistusta, jotka ovat identtiset 4, 6, 4, 4, 5, 5 asti puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan 39. Äänestys päättyy. Hylätty. 4, 6, 8 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Nostakaa kättä kunnolla tänään, miten näistä sitten 4, 6, 8 äänestys päättyy. Hylätty. 457 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 5, 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 4, 5, 6. Äänestys päättyy. Hylätty. 4, 6, 0 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 462 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 466 puolesta vastaan tarkistetaan 466. Äänestys päättyy. Hylätty. 465 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27 sivun tarkistus 88 88 puolesta vastaan tarkistetaan ette nosta kättä, joten tämä on hyvin hankala nähdä. Tarkistus 88, äänestys päättyy. Hyväksytty. 608 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tämä on hyvin tärkeää. Uskoakseni kompromissi 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, 8, 7 puolesta niin yhdessä kolmen muun kanssa. Eli kaikki neljä tarkistusta, neljä tarkistusta 6, 8, 7, 8, 5, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 9, 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 694 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme tarkistusta yhdessä 23, 24, 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 696 puolesta vastaan tarkistetaan 696. Äänestys päättyy. Hylätty. 703 ja 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taksi, kaksi tarkistusta 793 ja 106 puolesta vastaan tarkistetaan. Kaksi tarkistusta Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi tarkistusta. 81258 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 814 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 814 814 äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi tarkastustäydessä 8, 15 ja 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan molemmat. Äänestys päättyy. Hylätty. 816 puolesta vastaan. No, tarkistetaan. 816. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kaksi tarkistusta. 818 ja 108 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 817, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa 817. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa raukeaa. Sitten tarkistus 820 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10. Selvä. 820 tarkistetaan. 820 äänestys päättyy hylätty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa. Vastustaako joku? So, nobody is against, so we voted. Nobody is against. Kukaan ei vastusta, ymmärtääkseni joten voimme äänestää kompromissi 11 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan. Se on hyvin tärkeää. Kompromissi 11 suullisen tarkistuksen kerran. Äänestys päättyy. Hylätty. 877 puolesta vastaan tyhjää hylätty 878 yhdessä 879 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 879 ja 8 olivat siinä yhdessä. Sitten tarkistus 880 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Sitten 8, 9, 8 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistetaan 898. 898 äänestys päättyy. Hylätty. 60 puolesta. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 899 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 900 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 904 puolesta vastaan tyhjää. No, ette nostaneet kättä. 904. Ah. Eh, moment, moment, dear friends. Hetki, pieni arvon ystävät. Sihteeristön huomautus on hyvin tärkeä. Me emme hyväksyneet 899, eli meidän pitäisi äänestää 901. Tässä on merkittävä ero, koska emme hyväksyneet 899, joten was not accepted. Now we vote nine. Eli nyt 901, koska 898 ei mennyt läpi puolesta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 tässä mennään nyt hyvin tarkkaan, ettei mennä liian nopeasti. Eli meidän pitäisi äänestää valitettavasti, ehkä ette pidä siitä 901. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 904 puolesta vastaan tarkistetaan 904. I close the vote. Äänestys päättyy hylätty. Kaksi tarkistusta, 905, 112 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, 912 puolesta vastaan tarkistetaan. Niin 913 on siinä myös mukana. Kaksi tarkistusta, 912 ja 913 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 914 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten monta sivua eteenpäin. Kompromissi 13. 10 sivua eteenpäin. Minulla sivu 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14. Muutama sivu eteenpäin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 yhdessä suullisen tarkistuksen kerran. No, tätä tukivat kaikki ryhmät. Suullinen tarkistus. Eli suullinen tarkistus myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa kompromissi 17. Tämä on hyvin tärkeä. Kompromissi 17. I open the vote. Oh, okay. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Okei. Okay. Overwhelming majority, okei. Okay. Selvä enemmistö. Selvä. Sitten yksi, kaksi, kuusi, seitsemän puolesta. Vastaan. Selvä. Odotetaan. Minulla sivu 94, tarkistus 1, 2, 6, 7. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi tarkistusta yhdessä. 1, 2, 6, 8. 1, 2, 6, 8 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kaksi tarkistusta. Äänestys päättyy hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää We have okay. one, uh, eh, 1270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1277 puolesta vastaan tarkistetaan 1277. Äänestys päättyy. Hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1283 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1284 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi 19, kolme sivua eteenpäin, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. 28 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. No enpä tiedä. ST äänestänyt 29. Pyydän nostamaan kättä, sillä en näe mitään. 29. Äänestys päättyy. Hylätty. 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 6. I close the vote. <clears throat> Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Pyydän kollegat sosiaalityömistä äänestäkää, sillä en näe mitään. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. No edelleenkin pitää tarkistaa. Olen pahoillani. No niin, olen pahoillani. Teidän tekemään kovasti työtä äänestys päättyy. Hylätty. 171 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 10. 10 tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty, mutta tarkistetaan neljä. Tarkistetaan tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sitten 11 puolesta vastaan tyhjää. EPP ei nyt äänestä ollenkaan. Tarkistus 11 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 7, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 7, 8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 178. 178. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa yhtäkkiä. Mm, kyllä. Onko ok? Selvä kiitos, selvä tulos. Eli hylätty, kuten näette. 194 puolesta vastaan 194 tarkistetaan. 194. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 puolesta. Vastaan. Tyhjää. No ette äänestä ollenkaan. No selvä, tarkistetaan. 177. En näe äänestättekö vai ette. Äänestys päättyy. Hylätty. Olette myös varmaan valmiit menemään sairaalaan 192 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Selvä. Tarkistetaan. Kollega sanoi NATO Taisi olla virheenne, mutta selvä. 192. Tarkistetaan 192. Hyvä idea tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Kaksi tarkistusta, 193 ja 14. 193 ja 14. Yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 195 ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 ja 20 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan tarkistus 20 ja 207 molemmat. Äänestys päättyy. Hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Okay. Two, one, four. I... 214 äänestys päättyy. Hyväksytty. 215 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 11 ja 22 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 12, 11 ja 22. Äänestys päättyy. hyväksytty. 216 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 216. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Tarkistetaan 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 218, 219 puolesta vastaan. Tarkistetaan molemmat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvästi. 244 ja 245 puolesta vastaan tarkistetaan. 244 ja 5. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme tarkistusta. 241, 2 ja 3. Puolesta vastaan. Herra Herrajestas. Tarkistetaan. Kolme tarkistusta. Äänestys päättyy hylätty. Sitten kolme tarkistusta, 2, 4, 6, 7 ja 8 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 5, 4 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 255 puolesta vastaan. Tarkistetaan 255. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 256 ja 257 puolesta vastaan hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 259. Äänestys päättyy. Hyväksytty 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty No, nostakaa kättä. 2.60 tarkistetaan. Tämä ei ollut selvä tulos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 261. Äänestys päättyy. Hylätty. 262 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loistava tulos. Kaksi kuusi neljä puolesta vastaan. Nyt tulee tasapeli. Äänestys alkaa 264. Kyllä tarkistan. Sanoin tasapeli 264. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 270 seuraavalla sivulla. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. 270. äänestys päättyy. Hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. No, tarkistetaan 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 19 ja 272 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 273 puolesta vastaan. Tarkistetaan 273. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 274 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 274. 274. I check it. As you wish. Tarkistetaan kuten pyysitte. Äänestys päättyy hylättyä. 278 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä. 278, 278. Äänestys päättyy. Hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan Tarkistakamme tämä 279. 279. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 282 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämä. 282. suurella enemmistöllä. Tämä varmaankin ratkeaa 282. Kyllä, fantastinen tulos. Emme koskaan tällaista ole sentään tarkistaneet ensimmäinen kerta. Siirrymme seuraavalle sivulle 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 286 puolesta vastaan tyhjää Tarkistakaamme tämä. 286. Äänestys alkaa. Hylätty. 287 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämäkin. 287. Äänestys päättyy hyväksytty 288 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme tämäkin. 288, 288. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 290 puolesta vastaan. Hyväksytty. 291 puolesta vastaan. Tarkistakaa me tämä 291. Äänestys päättyy. Hylätty 33 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin 33. Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Envi puolesta vastaan. Tämä on hylätty. Tarkistamme kuitenkin 34. Tarkistetaan. Ihmiset hiukan laiskasti nostavat kättään. Äänestys päättyy hyväksyttyy. Hyväksytty. Oikein se meni. 314 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan hylätty. 318, 319 ja 42 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vastaan ty. Tarkistamme tämä vielä. 320 tarkistamme. Äänestys päättyy. Hylätty. 54. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme seuraavalle sivulle DV16. DV16 seuraavalla sivulla. Tämä on seuraavalla sivulla. In favor. Puolesta vastaan. me tämä DV16. DV16. Tarkistamme, äänestys päättyy. Hylätty. 17. DV17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty DV18 puolesta. Tarkistamme tämänkin. 18 DV18. Äänestys päättyy. Nyt siirrymme tarkastuksen 93 puolesta vastaan. Tarkistamme vielä tämän. Tarkistus 93. Äänestys päättyy. Hyväksytty menemme loppuäänestykseen komission ehdotuksesta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuten näette, tämä oli hyväksytty. edustaja Blanco Lopesin eh, uudistuvaa energiaa koskeva mietintö. Olkaa hyvä, edustaja Blanco Lopes. Implicados a los ponentes. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki, jotka ovat olleet mukana, varjoesittelijät, sihteeristö ja ryhmin, meidän ryhmämme sihteeristö, haluaisin kaikkia näitä osapuolia kiittää erittäin suuresti tästä työstä, joka luonnollisesti jatkuu kun kuuntelemme keskustelua, jota käydään neuvostossa edellisissä tietyissä jäsenmaissa, huomaamme, että vielä on kova tie edessämme. Nyt ihmisillä hälytyskellot alkavat soida, mutta uskoakseni tämä teksti tulee vahvistamaan meitä, kun pyrimme vielä kunnianhimoisemmin saavuttamaan Pariisin sopimuksen päämäärät. Toivottavasti näin saamme enemmän mahdollisuuksia Pariisin sopimuksen ajatuksia noudattaa ja toivottavasti saamme vielä lisätukea täysistunnosta. Vetoan nyt kollegoihin. Meidän tulee kiinnittää huomiomme energiasiirtymään ja siirtyä kohti puhdasta energiaa. Thank you, colleagues, for your... Paljon kiitoksia kollegat. Kiitoksia tästä optimismista. Me toivomme, että kaikissa maissa ympäri maailman kehitys etenee samaan suuntaan. Nyt, hyvät ystävät, haluaisin juoda terveydellenne, jos sallitte. So, one minute, one minute break, please, don't move. Minuutin tauko, olkaa hyvät, älkää liikkuko. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Ch- tässä on nyt paljon enemmän alkoholia kuin edes herra Churchillin tapauksessa käytössä. Reinhold, we vote immediately. Reinhold, me äänestämme heti. Me äänestämme heti kohta. Hyvät kollegat, minuutti kuluikin, joten nyt Siirrymme eteenpäin. Siirrymme eteenpäin luonnokseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuuden alalla energiatehokkuus siis on kyse kyseessä. Kuten näette, minä en ole kuitenkaan kovinkaan tehokas tänään. Aloitamme nyt kuitenkin äänestyksen. Äänestämme sähköisesti kompromissista numero yksi, kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli vaihtoehtoinen kompromissi, joten nyt me siirrymme Envi 21, osa kaksi puolesta. Löysittekö oikean kohdan? Jälleen kerran Envi, tarkistus 21, osa 2, puolesta vastaan. Tarkistakaa me tämä sähköisesti. Äänestys päättyy. hyväksytty. Siirrymme nyt kahteen tarkastukseen 248, 249, osat kaksi molemmissa tapauksissa puolesta vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 368 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää myöskin hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty myöskin. 272 272 tarkistamme tätä. Äänestys päättyy. Hylätty anteeksi, hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme neljään seuraavaan tarkistukseen 42-79 äänestyslistalla puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 43 viiva 31, neljä tarkistusta puolesta vastaan. Tämä on uskoakseni hylätty. Tarkistus 45 viiva 278 puolesta vastaan. te ette nyt kovinkaan selvästi äänestä. 45-278 äänestämme näistä yhtä aikaa puolesta. Tämä olikin nyt hylätty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvät ystävät, nostakaa kättänne selkeämmin. En näe 46 vielä kerran puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 puolesta ne vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt meillä on kuusi, kymmenen tarkistusta, yksitoista. Kaikki seuraavan sivun tarkistukset. 267-285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaikki oli hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme eteenpäin neljä tai viisi sivua tarkistukseen kolme, neljä, yksi. Yksi, neljä, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme, neljä, kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 343. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Nimenhuutoäänestyksellä kompromissi tarkistus kolme. Kompromissi kolme nimenhuutoäänestyksellä. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan Tarkistakaamme tämä. Äänestys alkaa. Hyvin tärkeä kompromissi on meidän kautuneita. Kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Meillä oli keskenään kilpailevia tarkastuksia. Nyt siirrymme eteenpäin 15 sivua eteenpäin, hyvät kollegat. Minun listallani sivulla 31, 482, 482, puolesta, tarkistus 482 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitäisi varmaan tarkistaa tämä. Äänestys päättyy. Hyvänen aika hylätty. Tarkistus 492 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin vielä. Äänestys päättyy. Te voititte. Kaksi tarkistusta 493 494 yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 495D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 496 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty. Nyt SND ei tee ollenkaan yhteistyötä. Kompromissi seitsemän, kompromissi seitsemän, joka kilpailee seitsemän Aan kanssa. Äänestämme sähköisesti kompromissi seitsemän. Äänestys päättyy, hyväksytty. Menemme muutaman sivun eteenpäin. 498. Yrittäkääpä löytää se listalta rauhassa. Tarkistus 498 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme vielä tämän. Äänestys alkaa 498. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 33 puolesta vastaan Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa Envi 33. Äänestys päättyy. Hylätty. 510 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköinen äänestys. Nyt voimme päättää äänestyksen. Hylätty. 511 puolesta vastaan. Jälleen kerran. Sähköinen äänestys tarkistamme 511. Tämähän oli erittäin hyvä tulos. 512 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin 512. Äänestys päättyy. Hylätty. 513 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 513. 513. Äänestys päättyy. Hylätty. 514 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 515 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 516 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 517 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 518 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 519 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 522 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 523 puolesta, vastaan, tarkistakaamme tämä, 523. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 524 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 534D, 534D. Tarkistammekin vielä 524. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 534D puolesta. 534 ja 535 5D puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Tässä on kaksi tarkistusta kyseessä. Tarkistamme ne yhtä aikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 537 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 538 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, koska ensimmäinen osa oli kyllä, äänestämme osasta kaksi puolesta vastaan. Tarkistamme vielä tämän osa kaksi. Äänestys päättyy, tämäkin on hyväksytty. Nyt siirrymme 539 suoraan puolesta vastaan. Tarkistakamme tämä. 539. Äänestys päättyy. Hylätty. 540 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Viisi, neljä, nolla. Hylätty. Viisi, neljä, kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Viisi, neljä, kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Viisi, neljä, kolme. Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Envi 35. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Meidän tulee tarkistaa tämäkin. 36. Äänestys päättyy. Kolme tarkistusta yhtä aikaa. 544D, 545D, 548D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 546 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä 546. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5, 4, 9. Tämä on samalla sivulla 5, 4, 9 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä. 549. Äänestys päättyy. Hylätty. 550 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 551 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistakaa tämä 551. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme muutaman sivun eteenpäin. 592D. 592D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 593 puolesta vastaan hyväksytty. Go to, we, we go to 595. Yeah, to, to 595. 595 uh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 613D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 614 puolesta vastaan. Tarkistakaamme tämä 614. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 616 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 618 puolesta vastaan tarkistakaa mitä tämä 618. 618. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme tämäkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty melko selvästi. 619 puolesta vastaan 619 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 612 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistakaamme tämäkin. Nyt kaksi tarkistusta, kaksi, kuusi, kaksi, kolme ja kuusi, kaksi, neljä yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Molemmat ovat hylättyjä 6, 2, 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja nyt neljä sivua eteenpäin. Envi 45 Tarkistamme vielä tämän Envi 45. Äänestys alkaa. Hylätty. Siirrymme nyt kahteen tarkistukseen 634 635. Tarkistamme tämän vielä, nämä kaksi tarkistusta yhtä aikaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hy- hylätty. Siirrymme nyt eteenpäin sähköiseen äänestykseen, sillä meillä on nyt keskenään kilpailevia kompromissitarkistuksia. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Now we go. Seuraavaksi kompromissi 11a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. neljä sivua eteenpäin, kompromissi 11b. Puolesta tarkistetaan 11b. Sähköisesti saamme tarkemman tuloksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12, neljä sivua eteenpäin. Kompromissi 12, puolesta, vastaan. Hyväksytty. 693, puolesta, vastaan. Tarkistetaan. 693. 693. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi voi eteenpäin. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan. Enpä tiedä. 101. Tarkistetaan. 101. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan hyväksytty niin ikään hyväksytty 1 138, yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Patricia, kiitos. Sinun apusi kaikki järjestyy. 104 puolesta, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tarkistetaan 143. 143. Äänestys päättyy. Hylätty. 142 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 142. 142. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17. Sähköinen äänestys. Kompromissi 17. Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 7. Tarkistus 151 puolesta vastaan tarkistetaan. Kaksi tarkistusta siis yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava sivu. Kaksi tarkistusta. 162, 163. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175. Kahdessa kohdassa ensimmäinen kohta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen kohta, puolesta vastaan tarkistetaan, toinen kohta, äänestys päättyy hylätty. Toinen kohta hylätty. 182. Kahdessa eri kohdassa. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen kohta puolesta ty- vastaan. Toinen kohta tarkistetaan. Erillisen äänestyksen toinen kohta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 183. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 11 puolesta. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Tar- äänestys päättyy. Hylätty 184 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 185 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 196 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 198 puolesta vastaan. Tarkistetaan 198. 198. Äänestys päättyy. hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tarkistetaan sähköisesti, että ollaan aivan varmoja. Kompromissi 19, äänestys päättyy. Hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 edellinen äänestys ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 227 puolesta 225 tarkistetaan. Sopihan se. Äänestys päättyy. Hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tarkistetaan. 227, anteeksi 229, 229 tietenkin tarkistetaan. 229, äänestys päättyy. Hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 231 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 29D puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta. Vastaan Tarkistetaan 244. 244. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 245 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 245. 245. Äänestys päättyy. Hylätty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 83 tarkistetaan. 83. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 84. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät kollegat. Lopullinen äänestys ehdotuksesta tarkistettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksyt? Siinä kaikki ymmärtääkseni. Muuta äänestyksiä ei ole. Hyvät ystävät, en ole riittävän energinen 14.30 kokouksemme jatkuu. 14.30 jatkamme. Kolme tuntia vapaa-aikaa, koska olitte hyvin järjestäytyneitä. Kiitos oikein paljon. Näkemiin.